Arvoisat kollegat, haluaisin tänään osoittaa kunnioitusta suurmiehelle Michel Rocard 85 vuoden iässä viime lauantaina lähti luotamme. Entinen kollegamme oli aina erittäin sitoutunut ja osoitti täällä Strasbourgissakin vuosina 1994-2009, että Euroopan parlamentin jäsenet sitoutuvat sitkeästi ja peräänantamattomasti kaikista jakolinjoista huolimatta kansalaisten hyvän ajamiseen. Minä muistan henkilökohtaisesti, kuinka väsymätön keskustelija Michel Rocard oli hänen konttorinsa oli omani, oman toimistoni työhuoneeni vieressä. Hän esiintyi kuitenkin tavallisena rivijäsenenä ja sai osakseen kaikkien kollegojen ihailun. Sitten hänestä tuli kehitys-, työllisyys- ja kulttuurivaliokuntien puheenjohtaja peräjälkeen. Ranska menettää suuren eurooppalaisen, mutta myös suuren valtionmiehen. Me muistamme ennen kaikkea Matignonin sopimukset, jotka mahdollistivat sen, että löytyi ratkaisu Uuden Kaledonian väkivaltaiseen tilanteeseen. Hän oli myös sitoutunut ympäristön puolustamiseen, erityisesti arktisten alueiden puolustamiseen, mikä osoitti hänen visionääristä luonnettaan. Me tulemme osoittamaan hänelle kunnioitusta torstaina täällä Strasbourgissa ja pyydän, että nousette seisomaan, jotta voimme myös tässä salissa osoittaa kunnioitusta tälle suurelle miehelle.